Olen, tämän te joudutte meillä kyllä selittämään, mistä tällainen väri. Liberaalit ovat nyt joutuneet vakavaan kriisiin. No niin, Papastamkosilta työjärjestyspuheenvuoro. Herra Papastamkos. Kiitos. Minä halusin vain sanoa äänestys Chris Davisin ö, mietinnöstä hän tulee pysymään sellaisena. Haluaako joku kannattaa tätä ehdotusta? Haluaako joku vastustaa? Herra Lainen. Ja, danke, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Minä vastustan tätä hakemusta, lykätä sitä. Tämä tulee vain yllättäen nyt EPP-ryhmälle. Me teemme tämän asian tai katson tarkkaan sitä ympäristövaliokunnassa ja teemme hyvää työtä teollisuus- ja maatalousvaliokunnassa. Ja aamulla keskustelemme hyvin pitkälti asiasta. Komission ja teollisuuden pitää tietää, mitä tämä ilmaston suojelu jatkuu tulevaisuudessa. Haluan, että äänestetään tänään. Herra Papastamkos vielä. Kiitoksia. Minä en sanonut, en minä sanonut, että sitä lykättäisiin, vaan että äänestäisimme ensin, että äänestäisimme ensin nyt. Mä äänestäisimme nyt. Aha, tämä viesti ei nyt aivan ensin tullut perille. Siis Papastamkos haluaa, että siirrämme Davisin äänestyksen ensimmäiseksi näissä äänestyksissä. Kysyn, että kannattaako joku tätä. Vastustaako joku? Enemmistö kannattaa, että tästä äänestettäisiin ensin. Haluatteko tarkistaa tämän vielä koneellisesti? Hyvä, tehdään niin. Eli äänestetään ensin tästä Davisin mietinnöstä. Ja odottakaa nyt hetki, minun täytyy järjestellä paperini uudestaan. So. Joten Davisin mietintö, kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050 äänestämme. Ensin tarkistus 27 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Das abgelehnt. Hylätty. Änderungsantrag 1. Tarkistus 1. Nimenhuuto äänestyksellä kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäinen teksti, sen kohta kaksi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Hamala. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyötty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Ah, Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Abgelehnt. Hylätty. Neljäs osa äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty alkuperäinen teksti, sen kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys on alkanut. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta. Ei kun tarkistus, tarkistus kaksi. Seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi kohta 15. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 23 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 äänestyksellä. kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja toinen osa. Tarkistus 5 siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin ollen alkuperäistä tekstiä on muutettu. Seuraavaksi tarkistus 6 äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti. Aha, tämä raukeaa. Seuraavaksi kohta 24 alkuperäinen teksti. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 7. äänestyksellä Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Kyllä, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet päättynyt. Hyväksytty. 18 raukeaa näin ollen, joten tarkistus 19 nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta 27, puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, kohta 28, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Se oli aivan niin ilmeisesti hylätty, ei mitään keskustelua. Sitten kohta 31, siinä on kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylättyhän se oli. Niinpä niin. Sitten tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaanko? Tehdään niin puolesta vielä. Ei kun, mitä minä nyt tarkoitan, siis äänestys on alkanut, sanoo puhemies. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ai, hylätty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti, kohta 42, ensimmäinen osa puolesta. Ei, hyvät naiset ja herrat, olinkin väärässä, ei, koska eh, ensin meidän täytyy äänestää kohdan 38 alkuperäisestä tekstistä, näinhän se oli. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Siis alkuperäinen teksti 38 äänestys on alkanut. Päättynyt. Bleibt. alkuperäinen teksti säilyy, koska äänet menivät tasan. Sitten 42 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. äänestyksellä. Ei kun ei sittenkään nimenhuutoäänestystä ensimmäisestä osasta puolesta. Tagging. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 44. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti äänestyksellä niin äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 22 nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus neljä. Jos se hyväksytään, 23 raukeaa. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti äänestyksellä. 72 ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä tarkistus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ylätty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Sitten sitten tekstin kohta 79 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 83 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Hyvä, jos näin toivotte. 83 toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hmm, hylätty. 88 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olkaapa hyvät sitten. Äänestys on alkanut. 88 toinen osa kyseessä. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti 96 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on koneellisesti. Check. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on näin ollen päättynyt. Katso, ka, kappas vaan. No niin, alkuperäinen teksti säilyy. Wir rufen auf den 14. Wer... Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eiköhän se hyväksytty? Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, ja se jo hoituikin. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Kuulkaapa hyvät naiset herrat, jos eivät kädet nouse, niin en minä voi tietää. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti. 107 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti 110 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Check. Näin tehdään. Check on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hylätty. Olit aivan oikeassa. Seuraavaksi 115 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa on nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Kyllä, äänestys on näin ollen päättynyt hylätty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantos on kappale B. Erillinen äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Kyllä. Päättynyt. Hylätty. Ja nyt äänestämme loppu. Äänestys koko tekstistä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitos. Seuraavaksi äänestämme syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista kuusi. Ryhmää on tehnyt yhteisen päätöslauselmaesityksen. Siitä nyt äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale M Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Loppuäänestys koko tekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Venäjän presidentinvaalien tuloksesta päätöslauselma esitys. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. tyhjä Lakkoiletteko te hyvät naiset ja herrat? Nostakaapa nyt niitä käsiä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyvä. Tarkistetaanpa taas. No kun jos eivät kädet nouse, niin aika vaikeaa tämä on. Parempi äänestää sitten koneellisesti. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. Erinomaista. Sitten tarkistus 5. Ja Salafrankka on ilmoittanut suullisesta tarkistuksesta. Missäpä on herra Salafrankka? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Jotta saisimme aikaan mahdollisimman laajan konsensuksen täällä Euroopan parlamentissa, katsomme, että suuri, hyvin suuri tuki on tärkein ja siksi tarkistukseen viisi Svobodan, Verhofstadin ja muiden myöntymyksellä ehdotamme seuraavaa suullista tarkistusta, että lisätään sana strengthening ja condense sijaan tulee regrets. Kiitos puhemies. Vastustaako joku tällaista suullista tarkistusta? Ei. Ehei. Joten su- suullisella tarkistuksella tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 14 on näin ollen rauennut. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 7 on vedetty takaisin, tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, Tämä täytyy kyllä nyt katsoa koneäänestyksen avulla. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16. Siitä täytyy äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi on vedetty pois. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 13 on vedetty pois. Tarkistus neljä, puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Ja nyt äänestämme koko tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma esitys liittyen Kasakstaniin. Rouva Jaakonsaari, olkaa hyvä. I have very good news. During this... Minulla on hyviä uutisia tämän prosessin aikana. Kasakstan päätöslauselmaista. Kasakstanin viranomaiset ovat vapauttaneet poliittisia vapa- äh, vankeja, vankeja Sokolova ja päätoimittaja Igor Vinjanski myös vapautettiin. Kiitoksia näistä hyvistä uutisista, rouva Jaakonsaari. Sitten äh, tarkistus seitsemän nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hylätty. Kohta kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vasta. Tyhjää. Tarkistas. Eli äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt alkuperäinen teksti kohta 10 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, jos ne kädet eivät nouse, voin vain arvailla. Eikä tämä ole mitään arvausleikkiä. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 12 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 on tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestys on alkanut. Katsotaanpa kuinka kävi. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin ollen kaksi raukeaa. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vasta tyhjä hyväksytty Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys koko tekstistä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Nigerian tilanteesta. Meillä on kuudelta poliittiselta ryhmältä yhteinen päätöslauselmaesitys. Äänestämme nyt siitä puolesta vastaan tyhjää. Päätöslauselmaesitys on hyväksytty. Ja näin ollen äänestämme valko tilanteesta. Kollega Vigenin on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Niin ilmiö laaja keskustelua parlamentista ja selkeästä viestistä meidän taholtamme. Meillä on yhteinen päätöslausuma esitys, joka on myös selkeä ja parlamentti on tämän viestin takana, joka me lähettää valko viranomaisille ja yhteiskunnalle, mutta myös kansalaisille Euroopassa. Kuitenkin ehdottaisin, että siirtäisimme päätöslauselmaa äänestyksen minitäysistoa kahdesta syystä. Annetaan viranomaisille aikaa reagoida tämänhetkiseen tilanteeseen, missä he ovat, ja toiseksi, että voidaan muuttaa päätöslauselmaa tulevien päivien viimeisillä tapahtumilla. Haluaisiko joku tukea Vigeninin ehdotusta? Möchte jemand gegen den Antrag von... Haluaisiko joku vastustaa sitä? Mitä, Abgeordneter? Olkaa hyvä edustaja. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem argumenty pana Wigenina. Rzeczywiście wczoraj mieliśmy szeroką... Kiitoksia. Ymmärrän kyllähän Wigenin kannan. Ja meillä oli melkoinen keskustelu aiheesta eilen ja toissapäivänä. Ja herra Lukashenka, Valko, Lukashenka Valko-Venäjältä antoi oikean Äh, aikamoisia hyökkäyksiä oppositiota vastaan. Ja toisaalta meidän pitäisi myöskin katsoa sitten diplomatian kielellä käytämme tässä tilanteessa, eikä me käy mikään aggression tielle. Ja toivottavasti voimme, voimme äänestää tänään päätöslausumasta, koska tällä antoisin kaikille Lukashenkon edustajille, että me olemme yhtenäisiä rintamassa. Kiitoksia. Tässä siis on ehdotettu lykkäystä seuraavaan minitäysistuntoon. Kuka tukee Vigeninin ehdotusta äänet puolesta? Vasta. Tyhjä. Ehdotus on näin ollen hyväksytty ja tämä äänestys lykätään minitäysistuntoon Brysseliin. Joten äh, maailman kuudes vesifoorumi tarkistus kaksi, nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Verhofstadtkin, kiitoksia. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan. Tyh. Tarkistetaan. Tämä oli epäselvää. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Päättynyt. Hyväksytty. Kohta kahdeksan alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarstus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. No, olen pahoillani. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. tai ne, jotka eivät ole vielä poistuneet salista, ainakin äänestys on päättynyt, hylätty. Koko teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kiitoksia ja oikein hyvää kotimatkaa, hyvää viikonloppua. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do objaśnień. Hyvät naiset ja herrat, no niin, mennäänpä sitten äänestys